Eh, buenos días, Abrimos. Huomenta, kollegat. Aloitamme istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistalla on komission julkilausuma palkkojen ja eläkkeiden kansallisten määrittämismekanismien noudattaminen. Paikalla on komission jäsen Hahn ja annankin välittömästi hänelle puheenvuoron ja tervetuloa tähän keskusteluun ja Euroopan parlamenttiin. Ja teillä on puheenvuoro ja voitte esitellä komission julkilausuman. Olkaa hyvä. Grazie, signor presidente. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisat kollegat. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta kertoa teille hiukan muutamia korjauksia tähän Irlannin ohjelmaan liittyen. Jotkut ovat huolissaan siitä, että tietyt taloudelliset ehdot, jotka löytyvät selitysmuistiosta Irlannin ohjelmaan liittyen, olisivat juridisesti ristiriidassa artiklan 153 alakohdan 5 kanssa. Tässä kohdassa sanotaan, että määräyksiä ei sovelleta artiklan 53 mukaisten palkkojen osalta, mikäli kyse on kansallisista määrittämismekanismista. Mutta kun katsotaan Irlannin ohjelmaa, niin se ei ole sosiaaliohjelma, eikä sitä sovelleta artiklan 153 mukaisesti. Kyse on rahoituksella tukiohjelmasta, jonka on hyväksytty hallituksen myötä sisäisen ja ulkoisen luottamuksen vahvistamiseksi ja varmistettaessa ulospääsymahdollisuus tästä kriisistä. Ja tästäpä syystä tämä perustuu 122.2 artiklaan, joka liittyy EUn kansallisen tukeen joka myönnetään tai joka tarjotaan jäsenvaltiolle mahdollisuutena vastata ennennäkemättömiin yllättäviin ongelmiin. Tarkoituksena on tarjota arviointimahdollisuudet tämän ohjelman toteuttamiseksi. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus käyttää näitä toimintamahdollisuuksia. Nämä ovat siis sitoumuksia, jotka liittyvät jäsenvaltioon ja jäsenvaltio itse vastaa niiden toteutuksesta. Kyse ei ole eu tason toimenpiteestä tällä alalla. Monet näistä ehdoista, kuten vähimmäispalkan laskeminen, kuuluvat jo aikaisemmin Irlannin elvytysohjelmaan, joka hyväksyttiin 24. päivä 10. 2010. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja tarjota pitkäaikaistyöttömille työllistymismahdollisuus. Vähimmäislasku on yksi osa tätä koko pakettia ja siinä yhteydessä pitää huomioida myöskin muut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on sosiaalisten toimenpiteiden vahvistaminen. Tässä yhteydessä täytyy myös muistaa, että vaikkakin taloudessa on tehty suuria muutoksia palkkatasoon, Palkkataso laski Irlannissa vuonna 2008 kolmella prosentilla ja kasvoi 0,3 prosentilla 2009. Suurin osa muutoksista johtivat työpaikkomenetyksiin. Vähimmäispalkkaleikkaus oikeastaan piti vain nykyisen tilanteen ennallaan, eli sillä tasolla kuin se vallitsi ennen kriisiä. Toinen asia liittyy taas palkkaneuvottelujärjestelmiin. Tarkoituksena on selvittää, miten voidaan varmistaa, että sekä työntekijät että työnantajat eivät kärsisi näistä määräyksistä. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Irlannissa kolmikantaneuvottelut ovat hyvin pitkän perinteen äh, perinteeseen perustuvia ja 80-luvun alkaa, 80-luvun alusta alkaen tätä järjestelmää on käytetty ja siihen Irlannin talouden menestys on perustunut. Työmarkkinaosapuolilla pitäisi olla mahdollisuus esittää omat näkemyksensä. Minä olen erittäin tyytyväinen siihen, että hallitus tulee tarkastamaan asian ja tunnustaa myöskin tämän sosiaalisen vuoropuhelun merkityksen siten, että kaikki asianosaiset otetaan huomioon ja se, samalla kunnioitetaan yhteisön lainsäädäntöä. Mitä tulee yhteiseen yhteisymmärryspoutekirjaa, niin siinä huomioidaan monia muitakin seikkoja ja aloja, kuten ylisäännellyt alat. Ja tällä voi olla suuria merkityksiä ja vaikutuksia muun muassa tuotannon tehokkuuteen. Ja sitä kautta voidaan varmistaa, että talo, kotitalouksien ostokyky paranee. Kiitoksia. Kiitoksia sitten poliittisten ryhmien edustajat ja ensimmäiseksi kansanpuolueen nimissä Gay Mitchell. Hän saa kaksi minuuttia puheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, Commissioner. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Eilen tämä elpymisen uusi hallitus nimettiin Irlannissa. Ja myöskin tässä parlamentissa tämä otettiin huomioon. Ja yksi asia, joka oli selkeästi esillä, oli tämä parlamentin uusi ohjelma. Eli neuvotellaan uudestaan sitä IMF-tukiohjelmaa, joka annettu Irlannille. Ja monet irlantilaiset pelkäävät sitä, että, että EUn IMF-ohjelma, tämä tukiohjelma, on liian tiukka ja on liian suuri taakka kansalaisille, jotka ovat tietenkin joutuneet kärsimään pankkien virheistä. Siis Irlannin ja eurooppalaisten ja hallitusten virheistä. Ja tämä uusi hallitus on päättänyt myöskin päät- katsoa uudestaan vähimmäispalkka-asiaa. Mutta uudistusta voi tehdä ilman kipuja. Ja Irlanti on käynyt samalla tiellä jo 80-luvulla. Ja vastaavanlaiset vaatimukset, joita tässä EU-IMF-ohjelmassa on mainittu, ovat tarpeita, joita voidaan elvyttää rahoitusmaailmaa ja sallia se, että kasvu lähtee käyntiin. Joten minusta on hyvä, että komissio antaa tukea korkotasoon, kuten Reino on ilmoittanut ja pyytäisin, että komissio tuleekin katsoa tätä asiaa lähipäivinä. Komissio painotti sen, että kaikki toimenpiteet kastaa myöskin niiden kilpailuvaikutusten valossa ja julkisen rahoituksen valossa. Tietenkin emme voi yksin kantaa kaikkea että taakkaa, joka meillä on annettu. Irlanti on ottanut oman vastuunsa tässä asiassa jo kannettavakseen. Ja todellakin he ovat, he ovat myöskin muidenkin vastuun kannettavakseen, koska Meillä ei ollut mitään vaihtoehtoja. Mitä me teimme, ei ollut pelkästään Irlannin, vaan myöskin Euroopan ja euroalueen puolesta tehty uhraus. Meidän, tämä on kesä olkiva murtaa kamelin sellen. Me teemme kyllä tehtävämme, mutta älkää odottako Irlannin kansalta, että me kannamme sen taakan, jota emme pysty kantamaan. Joten pyydän, että komission jäsen ottaa nämä huomioon lähiviikkoina. Mitchell y en nombre... Kiitoksia. Sitten sosialistiryhmän puolesta puheenvuoron saa Stephen Hughes puolitoista minuuttia. Thanks very much. Kiitoksia puhemies. Tämä muistio sisältää kohtia, jotka antavat vähimmäispalkkaa Irlannissa. Ja Irlannissahan on järjestelmä, joka suojelee pienipalkkaisia. Mielestäni näitä toimia ei voi puolustella, komission pitää edistää sosiaalista vuoropuhelua eikä heikentää sitä. Artiklassa 152 vaaditaan, että työmarkkinaosapuolten autonomiaa kunnioitetaan eikä toimita tällä tavalla asian puuttuen. Ja artiklassa 153 on sanottu, että EU ei voi toimia näissä kysymyksissä. Komissio ei voi nyt valita niitä artikloita, joita se haluaa noudattaa. Kyse on nyt siitä, että palveluita leikataan ja vähennetään työpaikkoja julkiselta sektorilta ja eläkkeitä lasketaan. Ja miten tätä voidaan perustella, kun ajatellaan sopimusta, jossa vaaditaan, että unioni toimii tasapuolisesti, takaa korkean työllisyyden, sosiaalisen turvan ja suojaa kansalaisia sosiaalista syrjäytymiseltä. Näitä asioita ei voi sovittaa yhteen. Ja ongelma on se, että Nämä asiat nyt tutkimuksen mukaan ovatkin muuttumassa säännöksi. Ihmiset eivät pidä siitä, että Euroopassa vain no, toteutetaan säästötoimia, aletaan palkkoja, vähennetään työntekijöiden suojaa, vähennetään palveluita ja nostetaan eläkeikää. Jos haluamme lisätä Euroopan vastaisuutta, niin komissio jatkakoon tällä tiellä, mutta muussa tapauksessa tällainen pitää lopettaa heti. Kiitoksia. Sitten liberaaliryhmästä puheenvuoron saa Marian Haakin kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Mr. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa komissaari, te sanoitte, että muistio laadittiin 122.2 mukaisesti. Mitä tapahtuu, jos se on ristiriidassa muiden sopimuksen artikloiden kanssa, kuten kollega Juus tässä juuri kysyi? Miten päätämme tästä hierarkiasta? Tämähän on ristiriidassa 153 artiklan kanssa. Lisäksi myöskin sosiaalilausekkeen artiklan 9 kanssa. Tämä asia on ollut useampaan otteeseen esillä, kun olemme keskustelleet keskustelleet Irlannin säästöpaketista. Euroopan unionin pitäisi aina huomioida kaikki kriteerit, joilla voidaan varmistaa riittävä työllisyystaso ja varmistaa syrjäytymisen estäminen. Mitä tulee perusoikeuskirjaan, sen mukaisesti kansalaisilla on mahdollisuus Balkan-neuvotteluihin, Mikäli intressiristariitoja ilmenee, niin silloin voivat yhdessä taistella omien oikeuksensa puolesta, esimerkiksi lakkoilemalla. Ja irlantilaiset varmaan ovat sitä mieltä, että ovat ajautuneet tähän tilanteeseen nyt. Miten otamme huomioon tämän ristiriidan näiden kahden perustamissopimuksen artiklan välillä? Oletteko komissaari sitä mieltä, että mi- muistiossa huomio että tästä olisi vastuussa vain ja ainoastaan Irlanti ja komissio olisi vain tämän siunannut mikäli te voisitte todellakin tehdä kaiken tämän, mitä olette väittäneet, niin miksi ei ole tehty mitään pankkiirien bonuksien leikkaamiseksi koska hehän tienaavat joka tapauksessa eniten. Miksi he eivät voisi kantaa kortensa kekoon? Miksi vähäpalkkaisimmat joutuvat sitten taas maksumieheksi? Kollega Hughes oli oikeassa sanoessaan, että kansalaiset näkevät, mitä tapahtuu, miten komissio toimii ja sen lisää EU-vastaisuutta. Eli kansalaiset näkevät, että pieniosaisimmat joutuvat sitten kärsimään näistä säästötoimenpiteistä. Ja keskeisin kysymys kuuluukin, arvoisa komissaari, kuka tekee päätöksen, tuomioistuin vai kuka, kun artiklat, perustamissopimuksen artiklat ovat ristiriidassa tai komissio toimii siten, että tässä syntyy ristiriitatilanne, niin kuka päättää tästä priorisoinnista? Kiitoksia. Sitten vihreistä Corneliseen kaksi ja puoli minuuttia. I understand the... Ymmärrän kyllä komission halun nyt katsoa tätä talouskriisi ja velkakysymys tällä hetkellä euron valossa. Ja ymmärrän, että tässä vertaan myöskin tätä eurooppalaista vakausmekanismia tietyllä mailta. Mutta ymmärrämmekin, että komissio on ollut melko valikoiva, kuinka he valitsevat, ketkä tarvitsevat tästä apua. Toisaalta kuka, mikä tahansa toimenpide vaikuttaa oikealta, kun pyritään vähentämään menoja ja tällä tavalla vakauttamaan taloutta. Irlannissa vähemmäispalkka ja eläketasot ovat ensimmäistä joita ruvettiin rukkaamaan sitten, mutta nämä ovat EUn toimivaltuuksia. Toisaalta komissio piiloutuu EUn toimivaltuuden puuttumisen taakse, kun puhutaan taas Euroopan Irlannin yritysverotuksesta. Vaikka tietenkin tällä voitaisiin kehittää julkisia tuloja Irlannissa. Ei. Ymmärrän kuitenkin, että tämä kriisi vaatii erityistoimenpiteitä. Mutta miksi komissio on näin kiireinen näiden vähimmäispalkkojen rukkaamisen suhteen? Vaikka te vaikuttaa ehkä vähiten kuitenkin. Kun meillä odottaa, että mitä toimenpiteet tehdään sitten pankki- ja finanssisektorin suhteen. Minulle no, tulee sellainen kuva, että komissio tulkitsee EUn toimivaltuuksia hyvin yksipuolisesti ja oikeistolaisesti jopa. Tämä niin aiheuttaa euroskeptismiä ja vaikuttaa siltä, että vain kriisi aikoina EU toimii sosiaalipolitiikan ja työvoimapolitiikan alalla tiukasti ja vähentää palkkoja. Mutta EU voi saada vain luottamuksesta aikaan, jos komissio osoittaa samaa päättäväisyyttä luomalla sosiaalisia standardeja ja vähimmäisvaatimuksia näille ihmisille, jotka ovat eniten kärsineet tässä. Kyllä me haluamme tällaista hallintotapaa, mutta haluamme tasapainoisen hallintotavan. Sosiaalisten takuiden ja rahoituksellisen vakauden tapaa muuten kaikkein herkimmässä asemassa olevat joutuvat vastaamaan siitä, mistä he eivät ole vastuussa. En nombre del... Kiitoksia. Sitten vasemmistoryhmän nimissä Hendel puolitoista minuuttia. President, madame, Puhemies, näiden pelastustoimien pitäisi suojata jäsenvaltioita maksuongelmilta, mutta ihmisiin kohdistuu hyvin tiukkoja säästöpiteitä tai toimenpiteitä. Komissio sekaantui nyt kansalliseen palkkapolitiikkaan ja on absurdia ja tämän suorastaan itkettää, kun kuuntelee näitä perusteluita. Eli ei tämä ole niin sosiaalipolitiikkaa. Tämä kanta ei ole hyväksyttävissä. Palkkapolitiikka ei kuulu EUlle. Ja komission politiikka on selvästi ristiriidassa Euroopan unionin perusideoiden kanssa – EU ei koskaan ollut palkkakilpailuhanke tai sosiaalidumppauksen hanke. Ja nyt voidaan sitten lukea palkoista, joita supistetaan ja palkat pitäisi sitoa markkinaehtoihin. No, nyt puhutaan ihmisistä, jotka eivät tiedä mitään työehtosopimuksista ja neuvotteluista. He puuttuvat nyt näihin palkka kysymyksiin, jotka kuuluvat työmarkkinaosapuolille. Ja haluan selkeästi todeta, että parlamentin täytyy nyt säilyttää tämä palkkapolitiikan autonomisuus, suojella sosiaalista vuoropuhelua ja edelleen estää sosiaaliturvan heikentäminen. Meidän täytyy torjua heikentävää säästöpolitiikkaa. Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmästä Clark, puolitoista minuuttia. This goes beyond... Herra puhemies, kyse ei ole vain ainoastaan Irlannista. Muistutin jo kuukausi sitten täällä, että eläkeasiat kuuluvat jäsenvaltioiden päätettäväksi. Ja taas kerran puhumme samoista asioista, koordinoinnista ja erilaisista määrittämismekanismeista. Eläkeet liittyvät useimmiten palkoihin, joten yritämmekö tässä yhdenmukaista palkkoja? Toivottavasti ei näin ole, sillä sopimuksessa sanotaan, että palkkojen määritteleminen kuuluu myöskin kansalliseen valtuuksiin samasta työstä sama palkka, mutta tarkoittaako se sitä, että Euroopan laajuisesti samasta työstä maksetaan sama palkka? Jos esimerkiksi pohditaan sitä, miten paljon rahaa menee asuinten lämmitykseen pohjoisessa tai etelässä, lumenluonti ja muut kysymykset, on selvää, että jos jotkut joutuvat, jotkut saavat tai jos kaikki saavat saman palkan, niin tietenkin toiselle jää enemmän rahaa käteen kuin muille. Joten meidän tulisi pyrkiä tukemaan jäsenvaltiota siten, että me löytäisimme toimivan vähimmäispalkkajärjestelmän, mutta meidän ei tulisi kuitenkaan lähteä jo yhdenmukaistamaan EU-tasolla tätä toimintaa. Harmonisoitu palkka tai eläkejärjestelmä, se ei ole vain unelma, vaan laiton. Meidän tulisi toimia sopimusten hengessä Eli meidän täytyy toimia kansallisten määräysten pohjalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä sitoutumattomien nimissä Hans-Peter Martin, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Irland. Irlanti on traaginen historiallinen oppikappale. Ensinnäkin tätä maata juhlittiin esimerkkinä, loistoesimerkkinä uusille tuleville jäsenille unionissa, vaikkakin tällöin jo sallittiin hyvin vääriä politiikan lajeja käyttävän. Täällä oli myös kupla tällä markkinoilla ja veroalallakaan ei otettu huomioon, että sielläkin saattaa olla verodumppausta. Komissaari on samasta maasta kuin minäkin. Me tiedämme, kuinka irlantilaiset ovat puhuneet tästä he siirtyivät sinne, koska siellä ei makseta veroja. He siirtyivät Irlantiin. Mutta mitä sitten tehtiin silloin? Ei mitään. Ja nyt kaikki tämä korttelo sortui. Kupla, joka oli, josta monet puhuivat silloin aikoinaan, se tuli selvästi esille. Ja nyt olemme taas tilanteessa, joka ei minun puolestani, on nostanut Euroopan vastaisia tunteita pintaan, koska on tehty vääriä toimenpiteitä ja annetaan tällainen paketti irlantilaisille. Jos toteat tässä, että itse sitoudutte tähän, herra komissaari, no me tiedämme kyllä, mitä Maanpankin ja IMVn ohjelmista, että loppujen lopuksi näille ei ole mitään muita vaihtoehtoja kuin tehdä näin. Jos pitäisi sanoa jotain taaksepäin ja ajatella, että no sääli, ettei Irlanti hylännyt toisella kerralla Lissabonin sopimusta – mutta tästä voidaan ajatella myöskin se, että tässä tavalla on valaan eurooppalainen menetelmä, jossa on tavallaan vähän kuin ajoneuvoissa, joka edestä Porsche ja takaa pyörää. Ei tämä toimi silloin. Eikö tarvita tällainen perustuslaki Euroopalle, joka todellakin vaatisi kaikilta samoja toimenpiteitä? Tarvitsemme taloushallitusta. Tällainen eteenpäin, taaksepäin, sivulle päin, sivulle päin menominen ei toimi. Se johtaa katastrofiin. Ja Tämä varmaan ymmärrätte te, herra komission jäsen, ja uskon osa talossakin, että tämä varantaa rauhanomaisen ennakkaisolon Euroopassa. Kiitoksia sitten muut puhujat ja ensimmäisen puheenvuoronsa Boulan. Kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Pour mes... Kiitoksia puhemies. Kun mietitään kiinteistökriisiä, Irlantiin, niin piti sen jälkeen tukea pankkeja ja tällä hetkellä Irlannissa on paljon budjettivajetta sosiaaliturvan alalla. Se on 32 prosenttia bruttokansantuotteesta 2010. Jos Irlannin hallitus, joka ei pysty saamaan rahoitusta markkinoilta, saa Euroopan vakausjärjestelmästä luottoa, sen pitää tehdä vero- ja sosiaalipolitiikan muutoksia, vaikka nämä asiat kuuluvat toissijaisuusperiaatteen piiriin. Lääkärinä sanoisin, että kun on kuumetta, on Turha määrittää lääkkeitä ennen kuin syy on selvitetty. Irlannissa pitää tervehdyttää rahoitustilannetta ja oikaista aikaisempia virheitä. Ja säästötoimin pitäisi löytää uusia säästökohteita. Ja meidän täytyy varmistaa, että maa on maksukyinen Ja ilman, että puhutaan Irlannin sisäisiin asioihin, meidän täytyy miettiä esimerkiksi siitä, nostetaanko palkkoja tai hankitaanko lainoja muualta. Ja toissijaisuusperiaatteen nojalla tämän muistion mukaan, joka on tehty kansainvälisen valtorahaston mukaisesti, sanoo, että maksukykyyn liittyy se, että vähemmäispalkkoja ja eläkkeitä alennetaan. Tähän liittyy myöskin verotoimia, ja Irlannin täytyy miettiä, millä tavalla se toteuttaa näitä toimia. Tämä ei tarkoita sitä, että EU voi puuttua toissijaisuusperiaatteen alaisiin asioihin. Sehän voisi johtaa siihen, että olisi eurooppalainen minimipalkka, vaan meidän täytyy <clears throat> vastavuoroisin takein turvata euroaluetta. Meidän täytyy auttaa euroa Irlantia, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Jos valtio ei pysty maksamaan velkojaan, se heikentää tämän maan ja koko EUn asemaa. No. Kiitoksia. Haluaisin sanoa, että ja kaikille teille nyt sanoisin, että jos te puhutte kovin nopeasti, niin tulkit eivät oikein pysy mukana. Ja koska monikielisyys on minun vastuullani, haluaisin vielä sanoa, että parlamentin puhemiehistössä nyt mietitään järjestelmää, joka on erilainen kuin nyt. Tällä hetkellä järjestelmässä tulkit ilmoittavat puhemiehelle, että he eivät pysy puhujan mukana, ja sitten puhemiehen on vähän vaikea keskeyttää teitä. Ja nyt mietimme sitä, että jokainen meistä omalla paikallamme meillä olisi valomerkki, joka osoittaa, että puhutelee nopeasti ja puhemiehen ei tarvitse teitä keskeyttää. Ja tällöin tiedätte, että puhutelee nopeasti ja tulkit eivät pysy mukananne. Eli nyt halusin tämän teille ilmoittaa tämän mielenkiintoinen toimi, koska puhemiehen on vaikea keskeyttää puhujaa ja sanoa, että pitäisi puhua hitaammin. Mutta muistutan tämän teille kaikille. Sitten seuraavaksi Bronzesterossa puolitoista minuuttia. Uh, thank you, uh, Mr. President. Paljon kiitoksia, herra puhemies. kun puhumme muistiosta ja työmarkkinaa kysymyksistä, niin tämä teksti perustuu yksioikoiseen teoriaan, jonka mukaan alhaisella paikalla voidaan markkinat hoitaa kuntoon mutta sehän on aivan täyttä puppua. Käytäntö on osoittanut aivan jotain muuta ja haluaisin muistuttaa komissiota Irlannin työmarkkinakustannuksista teetettyyn tutkimukseen. Alhaiset palkat johtavat heikentyneeseen työmarkkinan moraaliin ja tähän nykyiset ongelmat ovat johdettavissa. Toivoisin, että komissio noudattaa EU-lainsäädäntöä eikä yritä puuttua työmarkkinalainsäädäntöön tai asioihin Irlannissa. Meillä on pitkät perinteet, sosiaalikumppanuus, saralla, niin kuin itsekin sanoitte. Ja tästäpä syystä mitään mielenosoituksia ei ole ilmennyt, koska työmarkkinaosapuolet ovat järjestäneet asiat kuntoon keskenään. Ja näin on varmistettu, että nykyisestä kriisistäkin päästään vielä eroon. Eli sitä kautta on Irlannissa päästy eteenpäin. Mutta ongelmana on se, että ohjelma ei kykene tukemaan Irlannin talouden kasvua. Se ei kasva, vaan heikkenee ja on tietenkin selvää, että ohjelman, ohjelmasta on neuvoteltava uudestaan ja mitä tulee työmarkkinakysymyksiin, niin niihin liittyvät määräykset olisi poistettava. Kuten sanottu, Irlannin hallitus on jo ilmoittanut, että se tulee luopumaan tästä leikkausehdotuksestaan. Se ei välttämättä tyydytä teitä, mutta näin vaan tulee käymään. Ja voitte olla varma myöskin siitä, että jos yritätte puuttua meidän työllisyys lakipakettiin, niin se ei tule onnistumaan sillä. Meidän hallituksemme tulee tekemään kaikensa, et, jotta työmarkkinaosapuolet voivat keskenään neuvotellen varmistaa rauhan työmarkkinoilla ja että pääsemme eteenpäin. Mutta lopuksi haluaisin vielä... Te nyt olette jo ylittäneet kovasti puheaikanne. Oletteko nyt jo loppuvaiheessa? No niin, niin kiitoksia. No niin, seuraavaksi Figueiredo, puolitoista minuuttia. President, maior a tendência que... Kiitoksia, puhemies. Tämä tendenssi, jota komissio tällä hetkellä tekee, on väärä, koska tässä kriisin varjossa pyritään alentamaan palkkoja jäsenvaltioissa. Ja näin käyttää enemmänkin enemmän hyväkseen juuri tilannetta. Ja tämä on epäsosiaalista käyttäytymistä, joka on tyypillistä kapitalismin järjestelmälle. Tehdään epäjärkeviä toimenpiteitä, jotka todetaan sitten tämän mukaan tukevat taloutta. Tätä puhutaan vakauspakettina, mutta mitä todellisuudessa tämä sitten tekee, niin tämä kyllä vetää palkkoja alas, inflaatio nousee kuitenkin, ja tämä leikkaa sitten työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia. Mitä tietystä maista tapahtuu Portugalissa, Kreikassa ja Irlannissa on hyvin ikävää. Me näemme, että palkkoja leikataan, eläkeitä leikataan ja köyhyysraja lähestyy. Ja näyttää siltä, että vähimmäispalkka on täällä köyhyysrajan tasoilla. 500 euroa kuukaudessa. Tästä on vielä 15 euroa pois vielä tästä summasta niin jos ajatellaan, että monet Portugalissa ovat vähimmäispalkan käteensä, niin voidaan kyllä hyvin kuvitella, minkälaisia vaikutuksia tällä on. Tämä on toimielinten muodollistamaa syrjintää, siis erityisesti naiset kärsivät tästä, että he saavat vain vähimmäispalkan. Minun pitää ottaa esille, että tämä asia pitää ottaa huomioon ja poistaa eroja, poistaa syrjintää ja vähentää köyhyyttä koska muuten tämä kaikki vain pahenee näiden talousarvio säästötoimenpiteiden kautta. Mitä me tarvitsemme on nyt solidaarisuutta työntekijöiden kanssa, nuorten kanssa myös, sillä he loppujen lopuksi tulevat tämän viikon lopulla ja ensi viikon alussa menemään myöskin mielenosoituksessa kadulle oikeutensa puolensa, puolesta, jotta demokraattiset oikeudet toteutuvat. Niin, Hans-Peter haluaisi esittää teille kysymyksen. Sopiiko teille tämä kysymys? Siis hyväksyttekö tämän kysymyksen? Martin, olkaa hyvä. Puoli minuuttia. Paljon kiitoksia. Sanomanne perusteella niin kysyisin, voitteko sanoa, miten mielipiteet Euro- Portugalissa ovat muuttuneet EU-ta kohtaan? EU-jäsenyyteen liittyen ja yleiseen tuntemukseen liittyen, sillä Irlantin verrattunahan Portugali oli vähän samaisessa, samanlaisessa asemassa euforista tunnelmaa 70-luvulla tukea EU-sta, joten nyt kysyisin, että onko tämän kuplan myötä Portugalissa ollut havaittavissa samanlaisia vaikutteita kuin Irlannissa? Teillä on puoli minuuttia aikaa vastata. Eh, Kiitoksia. Minun pitää todeta, että tämä on mutta selvää, että eurooppalaisen unionin politiikat ovat aiheuttaneet tosiaan vallankumouksen Portugalissa. Ja tämän takia toteankin, että ensi viikonloppuna nuoret ihmiset, opiskelijat ja yliopistojen professorit menevät osoittamaan mieltään kaduille. Ja tulemme järjestämään suuren mielen mielenosoituksen koko maassa, myös erityisesti Lissabonin, Lissabonissa, juuri näitä sosiaalisia leikkauksia vastaan. Totta kai tämä on seuraamus tilanteesta. Maa on taantumassa tällä hetkellä ja työntekijät näkevät sen, kuinka epätasapainot vaan lisääntyvät, köyhyys lisääntyy. Ja Euroopan unioni, komissio, neuvosto. No niin, kiitoksia. Teiltä nyt loppuu jo puheaika. Kiitos. Sitten seuraavaksi Ulfskog, yksi minuutti. Eh, tack, herr talman. Eh, kommissionen har genom att ställa krav på... Kiitoksia, puhemies. Komissio totesi, että sääntely, jolla voidaan vähentää palkkatasoja, Tämä asia kuuluu oikeastaan työmarkkinaosapuolille, mutta tässä on nyt hyökätty työmarkkinaosapuolia vastaan ja myöskin työehtoneuvotteluita ja sosiaalioikeuksia vastaan. Ehkä tämä on nyt yksittäinen ilmiö, joka koskee Irlantia, mutta jatkuvasti hyökätään palkkaneuvotteluita vastaan ja komission pitäisi nyt uudelleen miettiä täysin uusia sääntöjä, koska jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet näkevät, että niille sanellaan ylhäältä alaspäin sääntöjä. Ja tämä on tendenssi, joka on saatava loppumaan. Me olemme yhä etäämpänä kansalaisista kun mietimme, millainen demokraattinen legitimiteetti meillä pitäisi olla, ja joka on tässäkin mainittu. Parlamentissa on jo lähdetty kalastelemaan näillä sameilla vesillä. Gracias, Marita. Tiene la Kiitoksia. Seuraavaksi De Jong, yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Mm. Alankomaissa vain harvat olettavat, että täällä käydään keskustelua heidän palkoistaan ja heidän eläkeistä. Me näimme, mitä Irlannissa on tapahtunut ja nyt on jo kuullut ehdotuksista neuvostoa liittyen palkkaindeksoinnin poistamiseksi. Ja palkan linkittäminen tuottavuuteen. Mutta Kyllä, keskusteluja käydään vähimmäispalkkakysymyksistä. Voin sanoa teille, että työntekijät saavat palkan ansaitsemastaan työstä. Ja kun katsotaan tämänhetkisiä keskusteluja, niin me käymme tavallisten ihmisten tulevaisuudesta tilanne näyttää siltä, että me yritämme vain hoitaa pankkien, keinottelijoiden ja suurten yritysten asioiden, asiat kuntoon. Joten kysyisin teiltä, että aiotteko tehdä kaikkenne sen hyväksi, että otamme huomioon myöskin tavallisten ihmisten tarpeet? Gracias, señor de Jong. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Silvana Rapti, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Haan, annoitte meille ohjeet. Annoitte meille ohjeet ja sen, siihen liittyvät äh, lisäohjeet. Että ensin pitää tässä nyt irtautua palkkaneuvotteluista ja sitten pitää vähentää myöskin ale, vähemmäispalkkaa. Tällaisen reseptin annoitte meille. Ja annatte meille tällaisen reseptin ja kuvauksen myös potilaista. Te totesitte että täällä on vähän aikaa sitten Kreikassa tapahtunut sosialistien järjestämä tapahtuma, ja te tiedätte, mitä se tapahtui. Mutta uskotteko, että tämä kuvaus, jonka annoitte meille, toimiiko se Kreikassa? Koska minä olen kreikkalainen, minä olen sosiaalidemokraattipuolueen jäsen, joka on tällä hetkellä vallassa, joka tekee kaikkeensa voitavansa, jotta Kreikka pääsi tästä vaikeasta tilanteesta ulos, johon oikeistohallitus on meidät johtanut. Me olemme tehneet kompromisseja, totta meidän pitää katsoa myöskin palkkaneuvotteluasioita, mutta vaikka me olemme tehneet kaikki nämä radikaaliset muutokset, emme näe vielä mitään tuloksia. Te totesitte tämän eurooppalaisten kuluttajien ja kansalaisten puolesta, mutta jos kuluttajat saavat vähemmän palkkaa, niin heillä ei ole, mitään, ei ole varaa ostaa mitään tuotteita. Ei näin päästä kriisistä ulos. Tämä on noidan kehä. Miksi te annatte sen lääkkeen, joka ei auta, joka johtaa vain pahempaan ja haittaa myöskin työntekijöiden tilannetta ja äh, menetämme työpaikkoja. No niin, Rapti, nyt teiltä on jo paljon mennyt tämä puheaika yli. Nyt meni jo paljon yli. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Steinhook Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, joskus tuntuu, että kaikki nämä reseptit pitäisi kokeilla resept- komissiossa itsessään, jotta voidaan nähdä, mitä ne vaikuttavat sitten Euroopassa. Tänään puheenvuoron jälkeen sain vaikutelmaa, että komissio istuu norsunluutornissa ja Euroopan eurooppalaiset työntekijät, pienipalkkaiset, eläkeläiset, he ovat nyt täällä ja määrittelette sääntöjä niin kuin teitä huvittaa. 18. lokakuuta viime vuonna tai 19. päivä sain kysymykseeni vastauksen komissiolta ja siinä vahvistettiin, että minimipalkat ja palkka-asiat kuuluvat jäsenvaltioille. No lukekaa tämä nyt uudelleen läpi. Ei voi olla niin, että se mikä on kun mietitte työntekijöitä, vastaatte näin ja sitten kun ajattelette toiselle puolelle hyvä, niin sitten muutatte vain suuntaa. Ihmiset Euroopassa ovat erittäin tyytymättömiä ja kollegani puhui juuri tästä. Te puhutte yhteispäätösmenettelystä, te heikennätte AY-liikkeitä ja se ei ole tie ulos kriisistä ja ne, jotka ovat aiheuttaneet kriisin, niiden pitää myöskin maksaa tästä kriisistä. Muchas gracias, Jutta. Kiitoksia, Jutta. Sitten seuraavaksi Blinkevich Jutte, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Kun katsotaan taloudellista kriisiä, niin jäsenvaltioiden on vastattavaa velvollisuuksiinsa, mutta toimintamahdollisuudet poikkeavat maasta toiseen. Eli miten kriisistä selviydytään eri maissa. Tasapainoa budjettiin on löydettävä, maissa on löydettävä ongelmiin ratkaisuja, mutta joutuvatko tästä maksamaan taas vähempiosaiset? Onko komissiolla oikeus pakottaa hallituksia leikkaamaan palkkoja ja eläkkeitä ja muita sosiaalietuuksia? Te viittasitte, herra komissaari, Irlannin kanssa solmittuun yhteisymmärryspöytäkirjaan, mutta Latvian kanssa on vastaavanlainen sopimus allekirjoitettu ja te vaaditte pieniä palkkoja leikkaamaan entisestään. Näin Latvia on tehnyt, mutta maamme perustuslaki tuomioistuin on päättänyt, että tässä on toimittu perustuslain vastaisesti, joten palkka- ja eläketasot piti palauttaa ennalleen. Joten ennen kuin vastaavanlaisia yhteisymmärryspöytäkirjoja allekirjoitetaan, on selvitettävä, onko se juridisesti ylipäätään mahdollista ja sosiaalisesti järkevää. No, Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeiseksi kollega Regner. Kiitoksia puhemies ja huomenta komissiosen Hahn. Nämä ehdotukset, jotka meillä on edessämme, tässä asetetaan taakkaa niille, joilla on tällä hetkellä muutenkin vaikeaa. Ja on tämä suuri reppu ja ne pitää juosta nyt nopeammin. Mitenkin tämä sitten toimii? Hajautetun työsuhdeneuvottelujen äh, äh, ehdotukset ovat hyvin mielikuvituksettomia koska pyritään tällä tavoin järjestelemään tätä uudistamaan. Ja eikä tällä tavoin kyllä luoda mitään oikeaa makroekonomista suunnitelmaa. Sitten täällä, kyllä täällä parlamenttikin on toisenlaisia toimenpiteitä varainsiirtoveron hyväksynnän suhteen. Sitten sosiaalinen markkinatalous, kuten se on Lisabonissa määritelty, niin sosiaalinen markkinatalous on kyllä ihan toisenlaista minun mielestäni. Ei sellaista, että tehdään ajoitettuja palkkaneuvotteluja, vaan päinvastoin että mitä se tapahtuu. Haitatut palkkaneuvottelu järjestelmät eivät noudata sosiaalista järjestelmää, ja tämä johtaa siihen, että köyhien ja rikkaiden välinen ero kasvaa eikä vähene. Eli päinvastoin pitäisi tehdä. Tämän takia toistan se juuri, mitä Jutta Steinbrück täällä totesi, tätä ei voi toistaa turhan usein. Meidän pitäisi antaa lasku niille, jotka ovat todellakin aiheuttaneet tämän kriisin, jotka ovat vastuussa tästä. Heitä pitäisi ottaa vastuuseen jotka tämän kriisin ovat myös tehneet. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Täällä on muutama ilmoittautunut kuutisen nimeä. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Bacescu. Ja sabe que tiene un minuto. Teillä on siis yksi minuuttia, tasan yksi minuutti. Depășesc, vă mulțumesc mult, domnule președinte. Referitor la alinierea costurilor unitare cu forța de... Kiitoksia, mitä tulee työntekijää, kustannukseen ja tuottavuuteen, meidän pitäisi miettiä enemmän näitä puitteita eikä niinkään indikaattoreita. Mielestäni tätä mokauttamista ei voida tehdä, koska tähän liittyy esimerkiksi pääoman määrä ja se on hyvin erilainen eri maissa. Esimerkiksi Saksassa ja Romaniassa tilanteet ovat hyvin erilaiset. Siellä on ollut talouspolitiikkaa, joka on ollut hyvin erityyppistä. Ja tällaisia eroja ei voida kaventaa kovin nopeasti. Maassani ollaan uudistamassa eläkejärjestelmää ja meidän pitäisi ottaa mukaan sääntöjä myöskin kilpailusääntöihin. Täytyisi myös miettää miettiä demografista kehitystä eläkekysymyksissä ja miettiä, miten hyvä eläkepolitiikka vaikuttaa julkiseen rahoitukseen. Mm. Gracias, señora Bacescu. Tiene la palabra el señor... Kiitoksia. Seuraavaksi Kutas. Domnule președinte, înțeleg foarte bine principiul subsidiarității, însă cred că pensiile au ieșit din... Kiitoksia. Mielestäni eläkkeet eivät enää kuulu kansallisella tasolla, vaan niistä puhutaan nyt Euroopan tasolla. Nyt puhutaan kestämättömistä eläkkeistä johtuen rahoituskriisistä ja siitä, että väestö ikääntyy ja että syntyvyys on laskussa. Kansalaiset saavat tukea ja he käyttävät yksityisiä eläkekassoja, mutta entä sitten ihmiset, joilla ei ole mahdollisuuksia maksaa tällaisia yksityisiä eläkkeitä? Monet eläkeläiset ovat riippuvaisia julkisista eläkkeistä ja esimerkiksi Romaniassa yksityiset eläkerahastot ovat pelkää utopiaa. Komission pitäisi ehdottaa minimitasoa Euroopan tasolla sekä palkoille että eläkkeille, ja ensimmäinen askel olisi se, että tehdään vertaileva tutkimus eri eläkejärjestelmistä. Ja Kiitoksia. Ja sitten Marisa Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Nós estamos Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari. Edessämme on ehdotus palkkoihin, eläkkeisiin, uudistuksiin liittyen. Sanottakoon, että nämä ehdotukset ovat, ehdotukset ovat todellakin epäoikeudenmukaisia ja ne heikentävät tilannetta entisestään, varsinkin Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Portugalissa ja muualla. Ilmeisesti tämä ongelmavyyhti tulee vain kasvamaan. Jokaisella mainitulla maalla on ongelmia, vaikka ne olisivatkin erilaisia, mutta yhtäläisyytenä on se, että työn arvo on oikeastaan nollassa. Raha ratkaisee. Työntekijät, eläkeläiset maksavat viulun, joten

Ikävä kyllä, Irlanti ei ole ainoa maa, joka on joutunut kärsimään tästä tilanteesta. Myös Kreikka on joutunut tähän tilanteeseen, mutta myös Latviakin. Meidänkin pitää kantaa näiden toimenpiteiden vaikutukset, siis pankkikriisin vaikutukset. Latvian vähemmäispalkka on oikeastaan köyhyysrajan alapuolella. Kiina tietenkin on antanut verovapauksia näille toimenpiteille. Latvia onkin menettänyt yhden viidesosan väestöstään. Monet ihmiset ovat poistuneet Latviasta ja lähteneet ulkomaille. IMF, joka aikoo pelastaa Latvia kaiken tästä näillä tiukoilla vaatimuksillaan, niin me sallimme rahaa sitten käyttävän pankkien pelastukseen ja muille pelastustoimille, mutta ei niinkään Kiitoksia. Teiltä loppui työ. Siis teiltä loppui tämä puheaika. Kiitos vaan. Ja sitten viimeinen puhuja, Darden. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. Puhemies, komission jäsen. Haluaisin tukea derossa Nämä suositukset, joita FMI on tehnyt Iranille, ikävä kyllä, ne ovat nyt samanlainen kuin poliittisten päättäjimme päätökset. Kriisistä maksavat ne, jotka eivät ole siitä vastuussa. Ja sitten komissio on ehdottanut, että nostetaan eläkeikää ja liitetään se elinään odotteeseen. Ja parlamentti ei tätä hyväksynyt, kun se otti kantaa vihreän kirjaan. Ja mitä tulee tähän kilpailusuunnitelmaan ja siihen, että palkat liitetään inflaatioon, esimerkiksi omassa maassani Belgiassa. On hyvä, että AY-liikkeet esimerkiksi Unkarissa ja Brysselissä ovat ottaneet asian kantaa, ja nyt komission on kuultava tämä viesti Euroopan työntekijöiltä, jos he eivät halua kasvattaa eroa EUn ja kansalaisten välillä, jotka ovat yhä pettyneempiä Eurooppa-hankkeeseen. Ben. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä keskustelu. Ja Viimeiseksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen Hahn, ja hän voi vastata näihin puheenvuoroihin, joita täällä on pidetty. Eli komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, herra puhemies. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia kommenteistaan ja voin luvata teille, että tulemme huomioimaan joka ikisen näistä Alkuun muutama huomautus siitä, minkälainen merkitys työmarkkinaneuvottelulla on. On tietenkin selvää, että sosiaalista vuoropuhelua on käytävä. Me olemme aina tehneet yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa EU ja kansallisilla tasoilla. Komissaari Rehn esimerkiksi tapasi marraskuun alussa Irlannin edustajia, IMFn edustajakin on tavattu ja jatkossa huhtikuussa tällaiset keskustelut tulevat jatkumaan. Ja toisin kuin mitä täällä on väitetty, niin komissio ei ole pakottanut Irlantia leikkaamaan vähimmäispalkkoja eikä sosiaalietuuksia vaan näistä on päätetty hallituksen päätöksin omaan elvytysohjelmaansa liittyen ja sitä kautta ovat yrittäneet varmistaa työpaikkojen luonnin ja kasvun. Mitä tulee oikeusperustaan, sehän on artikla 3 kohta 5 407 kautta 2010 asetuksesta, jossa viitataan vakautusmekanismiin ja sen artiklan 22 vuodelta 2011 kautta 77 EU sanotaan, että EU antaa rahoituksellista tukea Irlannille. Ja artiklassa 122.2 tällainen mahdollisuus on myönnetty eli sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta. Tässä muistiossa puututaan mitä erinäisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät sosiaalipolitiikkaan, mutta se ei tietenkään kyseenalaista toiminnan oikeusperustaa. Mitä ristiriitoja ei näytä olevan artikla 152 eikä myöskään 153 kohdan 5 suhteen. 152 on yleisluonteinen määräys, joka antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön erityistoimenpiteitä, jotka liittyvät sosiaaliseen elämään, mutta se ei kuitenkaan anna mitään toimintaoikeuksia työmarkkinaosapuolille. Ja mitä tulee artikla 153.5, niin se rajaa toimenpiteitä, joita voidaan ottaa käyttöön sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin liittyen artiklan 153 mukaisesti. Pitää kylläkin paikansa, että sosiaalipolitiikkaa ei voida jättää huomioita. Se täytyy tunnustaa, mutta kun katsotaan artiklasta 53, kolme ja sen alakohtaa viisi, niin kyse pitää olla sellaisista toimenpiteistä, jotka eivät liity palkkaukseen. Toimenpiteet, jotka perustuvat artiklaan 122 ja joita sovelletaan Irlannissa, ne antavat vain ja ainoastaan mahdollisuuden unionin tukeen. Ja tämä taas perustuu artiklan 122 alakohtaan 2, ja tästäpä syystä tässä ei ole mitään juridisia ongelmia, eli ristaisuuksia ei ole olemassa. Eli kyse ei ole EU-kompetenssista sosiaalipoliittisten tai palkkapäätösten osalta. Kyse on hyvin paljon laajemmasta alasta ja vastuu on jäsenvaltioilla. Talouspoliittiset ehdot, Niihin ovat jäsenvaltiot sitoutuneet. EU ja IMF sopivat siitä, minkälaisia toimenpiteitä jäsenvaltioissa voitaisiin ottaa käyttöön. Me olemme toki tietoisia siitä, että sosiaalisia vaikutteita näillä tukiohjelmilla on, mutta kun katsotaan näitä ehtoja, jotka liittyvät ohjelmaan, niin niiden tarkoituksena on lieventää näitä mahdollisia sosiaalisia vaikutuksia ja pyrkiä luomaan työpaikkoja takaamaan talouskasvua. Kiitoksia. Es, es por una cuestión de orden. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Se onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Niin tässä on nyt ristiriita. Niin siis tämä keskustelu on nyt jo päättynyt Derossa, kiitos. Eli kiitoksia komission... No tietysti kaikki puheet voivat olla se mitä on ristiriitoja joissain puheenvuorossa. Mutta komission puheenvuoro nyt päättyi tämä keskustelu ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Esitys. Siis ei, ei, siis tämä on nyt päättynyt. Terossa, siis tämä keskustelu on nyt päättynyt. Jos teillä on työjärjestyspuheenvuoro, niin mikä, mihin kohtaan työjärjestyksen nyt viittaatte, jos haluat käyttää työjärjestyspuheenvuoron? Niin, pyysin tukea näitä, voisin tunnistaa se, kun komissio on täällä edessä, täällä parlamentin edessä, ja toteaa, että toisaalta Irlanti ei ole pakotettu siihen, että vähemmäispalkkoja lasketaan tai sosiaaliturvaa lasketaan. Ja sitten jatko, että, että tässä on ehdollisuus kyseessä sille, että saadaan apua. Eikö tässä ole selkeä itse ristiriita? Anteeksi siis Anteeksi mutta tehän tiedätte, mikä on minun suhteen teihin. Minä olen teidän hyvä ystävänne, mutta me nyt emme voi uudelleen avata keskustelua ja tämä teidän kantanne, se on teidän oma kantanne ja ihan arvokas kantanne niin kuin komissionkin kanta tässä aiheessa ja jokaisella on sitten omat käsityksensä tästä asiasta. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on suullinen kysymys komissiolle. Luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisy. Tämä tulee ympäristövaliokunnasta. Ja ilmeisesti tämän esittelee kollega